Huomautettavaa ei ole. Pöytäkirja on näin hyväksytty. Toinen tiedonanto. Ranskan tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet puhemiehelle kaksi pyyntöä parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta Jean-François ja koskien ja samoin kaksi pyyntöä Jean-Marie Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseksi juridisten tietojen antamisen puitteissa. Nämä pyynnöt on lähetetty juurivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta tässä asiassa. EPPn puhe